tapauksesta, vaan nyt haluamme kohdentaa huomiota sekä jäsenvaltiossa että EUn tasolla tätä vakavaa sairautta kohtaan. Kiitoksia saamastamme tuesta. Kiitoksia edustaja Pok ja onnittelut. Sitten meillä on 0075 2010 kirjallinen julistus. Tässä on äh, Alo de Vidal Quadras, yksi Oiland, Sorenpo Sondegaard ja Struan Stevenson. Tämäkin koskee Ashrafin leiriä, ja tämä on saanut myöskin edustajien enemmistön taakseen. Joten artiklaista 23 mukaisesti työjärjestyksestämme tämä tullaan myöskin julkaisemaan. Joten edustaja Stevenson, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Kiitoksia paljon puhemies. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia jäseniä, jotka ovat allekirjoittaneet kirjallisen julistuksen 75, joka koskee Camp Ashrafia. Tämä lähettää erittäin voimakkaan viestin Irakin viranomaisille koskien 3400 viattoman ihmisen järkyttävää kohtelua Ashrafin leirillä viime kuukausina. Yli puolet parlamentin jäsenistä allekirjoitti tämän tekstin, joka otettiin allekirjoitettavaksi vasta kuukausi sitten. Me saimme hyvin nopeasti kerättyä allekirjoitukset ja voiton kotiin, joten kiitoksia siitä. Kiitoksia edustaja Stevenson. Sitten mennään äänestyksiin. Vuoden 2011 talousarvio seuraavaksi. Tarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta